säädösteksti. Kyse on seuraavista teksteistä. Libe valiokunta on esittänyt oman tarkistuksensa säädöksen ja sitten 5. heinäkuuta annettu tarkistus Euroopan parlamentin päätöslauselman ja neuvoston päätöslauselman hyväksymiseksi eurooppalaisen viraston perustamiseksi, joka käsittelee suur-IT-projektien hallintoon silloin, kun kyse on vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella tapahtuvasta järjestelmästä. Tämä on siis monimutkikas aihe. Ja sitten artiklan 12 216.4 mukaisesti, niin tämä korjausliite on hyväksytty, mikäli 48 tuntia tämän hyväksymisen jälkeen Euroopan parlamentin jäsenistä 40 henkilöä eivät ole tätä vastaan esittäneet protestia ja tämä teksti on